Liebe Kolleginnen Kollegen, guten No niin, hyvää huomenta, hyvät kollegat. Voimme jatkaa valiokuntamme kokousta. Koordinaattorit kokoontuivat jo aamulla. Kirjallisesti saatte sitten kyseisen kokouksen tulokset. Ja nyt siirrymme esityslistan kohtaan 16. Euroopan maan havainnointiohjelma GMES. Vittorio Prodi toimii esittelijänä. Kyseessä on ITRE-valiokunnan mietintö. Ja annan puheenvuoron Vittorio Prodille. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Erityisesti haluaisin kiittää Äh, vastuusta, ähm, jonka olen saanut, kun aihetta sain ryhtyä käsittelemään. Komission ehdotus on mielestäni varsin mielenkiintoinen, mitä tulee tähän ympäristön ja turvallisuuden äh, seurantaa koskevaan asetukseen. Erittäin tärkeä aihe monestakin syystä ja varsin laaja asia kaiken kaikkiaan. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, kuinka tämä hanke varsin yksityiskohtaisesti e, yhdistetään nykyisiin olemassa oleviin e, avaruusvalvontarakenteisiin. Ja myöskin tämä liittyy moniin paikallistason aloitteisiin. Eli aina enenevässä määrin tarvitsemme ilmakehästä tietoja senkin takia, että muutoksia on tapahtumassa, erityisesti ilmastollisia muutoksia, mutta ei pelkästään niitä. On nimittäin tarpeen kerätä aina yksityiskohtaisempia ja erityisempiä tietoja. Ja GMES-aloite tulee olemaan olennaisen tärkeä nimenomaan tätä taustaa vasten tarkastellen. Näin ympäristön ja turvallisuuden tarkkailukysymyksissä voidaan edetä. GMS koostuu pääasiassa kolmesta pääkomponentista. Avaruus on yksi näistä. Ja varsinkin Euroopan avaruusjärjestön kautta meille tarjoutuu mahdollisuus varsin selvästi eh, vaikuttaa siihen, kuinka kehittää näitä tarkkailutoimenpiteitä. Ja tämä on yksi hankkeen tärkeistä aspekteista. Muistuttaisin myöskin siitä, kuinka tulee olemaan mahdollista yksityiskohtaisemmin tarkastella parametreja, e, joita ei olla voitu ilmakehän osalta tähän saakka yksityiskohtaisesti rekisteröidä esimerkiksi e, tietyt lämpötilat ja niiden yksityiskohtaisempi määrittäminen ja sitten meren eh, pinnan tasojen tarkka määrittely näin mahdollistuu. Ja on erittäin tärkeää, että näistä asioista saadaan riittävän tarkkaa tietoa. Toisaalta merien suolapitoisuus, eh, sekin voidaan määritellä tarkemmin ja se on tärkeää, kun halutaan merivirtauksista saada selkeä kuva. Eli Nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka vaikuttavat myöskin välittömästi maan maapallon lämpötilan kehitykseen. Ja on tärkeää myöskin voida tehdä tarkkoja mm, mittauksia kosteuspitoisuuksien ja kasvillisuuden määrän osalta. Eli tällaiset valvontatoimet tarkentuvat ja näiden pohjalta voidaan sitten äm, äm, ilma, ilmaston lämpenemiskysymyksiä tarkemmin seurata. Maan pinnalla tehtävä ähm, laitteisto ja tarkastelu on olennainen osa tätä hanketta. Äh, tätä kutsutaan nimellä in situ laitteistojen käyttö. Ja esimerkiksi eh, tulvien etukäteisarviointi ja meteorologinen ilmakehän tarkastelu eh, myös eh, keskipitkällä aikavälillä mahdollistuu paremmin ja sitten eh, meteorologisten eh, tutkien avulla maan eh, pinnalta voidaan tehdä arvioita tulevia katastrofeja silmällä pitäen. Voidaan hyödyntää satelliittijärjestelmiä ja meteorologisia tutkajärjestelmiä ja näiden kautta ehkä vain muutama tunti ennen eh, katastrofia, mutta kuitenkin ennen sitä tulee olemaan mahdollista eh, arvioida eh, esimerkiksi tulvan, tul, kaatosateiden sijaintipaikat ja sateiden määrät. Ja tällä tavalla voidaan sitten myöskin laskea, tehdä laskelmia sen suhteen, mitkä ovat esimerkiksi eh, tulvariskit ja muut katastrofiriskit eri alueilla. Eli tässä esimerkkejä siitä, kuinka voidaan hyödyntää tätä järjestelmää ja sen mukaista yhteistyötä. Tässähän siis kyse on yhteistyöstä eh, eurooppalaisen eh, avaruusjärjestön ja sitten yksittäisten jäsenmaiden välillä, kun in situ laitteistosta puhutaan. Sitten kolmantena pääaspektina tässä järjestelmässä ovat palvelut. Tässä esiin nousee varsinkin PK-yritysten rooli ja satelliitit, jotka voivat kerätä tietoa kokonaisuudessaan maapallolta, niin tällä tavalla voidaan ajatella, että palveluilla voidaan hyödyntää myös muita maita kuin sitä jonka alalla tutkimus tapahtuu. Eli ensin on tärkeää saattaa riittävän modernille tasolle teknologia ja sitten tarkastella, että voidaan tietoja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja näiden mainittujen aspektien lisäksi haluaisin hieman painottaa vielä sitä, kuinka tärkeät infrastruktuurit tässä ovat kyseessä, kun määrällisten tietojen avulla eh, halutaan eh, esittää eh, laskelmia päästökauppajärjestelmän osalta. Ja tästä voisin esimerkin omaisesti mainita seuraavan asian asian, joka tänään toisallakin tulee esille, eli päästövähennykset. metsien poistamisen suhteen. Ja tämä on asia, joka varsin läheisesti liittyy siihen, minkä, mikä on metsien, metsityksen taso kaikkialla. Ja tämä on asia, jota tulee hallinnoida riittävän eh, tarkasti ja on tärkeää saada näihin toimiin myöskin riittävää taloudellista tukea. Metsänomistajien tulee saada sen verran tukea, että katsovat hyödylliseksi eh, ja mielekkääksi suojella metsiä, pitää niistä huolta. Metsäthän sitovat hiilidioksidia, ovat siksi tärkeitä, mutta ne voivat olla myös ympäristön ja biodiversiteetin kannalta erittäin tärkeitä tekijöitä. Ja tämän seikan halusin myöskin tässä yhteydessä mainita siksi, että tarvitaan riittävät resurssit kompensoivat resurssit. Ja on erittäin tärkeää, että ETSn sisällä sitten näitä resursseja hallinnoidaan riittävän mm, tiukasti. Ja sitten vielä lopuksi hieman siitä, kuinka kaikki tämä liittyy muihin avaruusohjelmiin. Esimerkiksi Inspire on tässä mainittava ja myöskin Geos. Ja toteaisin, että on olemassa sellainen eh, eh, riski, että eh, vuosi 2014 tammikuusta joulukuuhun tulee äh, rahoituksellisesti tarkastellen olemaan ongelmallinen. Ja siksi on erittäin tärkeää, että nyt kiinnitämme huomiota siihen, että rahoitus on kunnossa myöskin tällä kaudella, koska ähm, äh, jotta satelliitit voidaan kunnolla käyttöön ottaa, on erittäin tärkeää äh, jo pari vuotta etu käteen toimia, koska jos tällaiseen tyhjään kauteen törmätään, niin sillä saattaa olla huomattavat vaikutukset ja se saattaa aiheuttaa myöskin huomattavia lisäkustannuksia. Eli eh, on pidettävä huoli siitä, että GMS-ohjelma mm, tulee toimimaan ilman mitään aukkoja rahoituksessa. Ja niin kuin jo totesin, ehdotus tuntuu oikein hyvältä, sitä on helppo tukea. Neljä tarkistusehdotusta olen kuitenkin esittänyt. Ensimmäinen liittyy siihen, että voittaisiin lisää kohteeksi seuraava e, ilmastonmuutoksen mukautuminen ja sen hillitseminen. Eli kaikki ne tiedot, e, joihin tämä ohjelma voi liittyä, joihin tulee viitata geosjärjestelmän yhteydessä. Ja sitten kolmas tarkistus liittyy siihen, että Euroopan Kööpenhaminassa sijaitseva ympäristövirasto on myöskin huomioitava – kun puhutaan in situ kerättävistä tiedoista. Koska näitä tietoja tarvitaan siksi, että niitä voidaan esimerkiksi keskenään vertailla. Ja sitten mahdollisuus voida rajoittaa ohjelmaa, ohjelmaa myöskin Emission eh, Trading eh, System eli päästökauppajärjestelmän kautta. Katsoisin, että tämä olisi perusteltu ehdotus siksi, että järjestelmä eh, avulla on mahdollista kerätä erittäin tärkeitä tietoja liittyen ilmaston lämpenemiseen maailmanlaajuisesti ja näin ollen mukautus kysymyksiin liittyen. Ja tämän lisäksi tästä voidaan saada lisätukea sen suhteen, kuinka hallinnoida kaikkia niitä toimia, joita tämä järjestelmä tarvitsee. Päästökauppajärjestelmä siis. Kiitos. Ja, Kiitokset Vittoria Prodi. Ilman muuta tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, aihe, joka on tärkeä varsinkin omalle valiokunnallemme. Olen aina ollut hieman pahoillani siitä, että GMS näin käsitteenä on varsin monimutkainen. En tiedä, olisiko mahdollista ollut löytää joku vähän yksinkertaisempi nimike. Meillähän on Erasmus, Leonardo, Galileo olemassa, mutta sitten tämä lyhenne GMES on hieman hankala ja sitä saavat vain asiantuntijat tolkkua. Ja tässä sitten kuultiin näistä sovelluksista esimerkiksi eh, eh, metsien tilanteen tarkastelu, tulvien ennakkoarviointi ja ilmastonsuojelun tarvittavat tiedot, kaikki tärkeitä kysymyksiä. On tärkeää, että valiokunnassa tätä asiaa ei unohdeta. Kyseessä on todellakin tärkeä, tärkeä mm, mietintö ei pelkästään teknisesti tarkastele, vaan myöskin poliittisesti. Eli lämpimät kiitokset tästä. Ja nyt sitten Datarella. Salvatore EKP on pyytänyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Grazie, signor. Kiitos puheenjohtaja. Niin, äh, arvon kollega Prodi äh, esitti myönteisen näkemyksensä äh, ohjelma ehdotukseen ja voin täysin yhtyä tähän myönteiseen lähestymistapaan. Ja kiitokset esittelijälle myöskin sikäli, että sain kutsun kokouksen, joka pidettiin eh, eh, Simensin johtajan ja Esan johtajien kanssa, ja oli mahdollista näin syventää eh, keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Voin yhtyä kaikkiin niihin aspekteihin, jotka herra Prodi äsken esitti. Mutta ainoa seikka, eh, johon haluaisin vielä hieman lisätarkennusta, liittyy tämän ohjelman ja ETS-järjestelmän välisiin yhteyksiin. Ymmärrän kyllä eh, Broadin eh, lähestymistavan Eli hän tässä nimenomaan tarkastelee lisärahoituksen mahdollisuuksia, mutta olisi kuitenkin teknisjuridisesti tarkasteltava, onko mahdollista tällaista esittää. Muutoin olen kyllä yhtä mieltä siitä, että on erittäin tärkeää myös keosohjelmaan selkeästi tässä viitata. Ja tässä lyhyessä niin haluaisin myös esittää perustelut sille, miksi tämä hanke tuntuisi oikein hyvältä. Ja esittäisin komissiolle kaksi kysymystä. Ensinnäkin syyt myönteiselle näkemykselle, niin paljon tässä parodiapuheenvuorossaan esiin toikin. Toteaisin, että ei voida liikaa painottaa sitä, että tämä ohjelma tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni voi kerätä tärkeitä, äärimmäisen tärkeitä tietoja kaikkialta eh, maailmasta eh, jokaisena vuoden päivänä, jokaisena kellon aikana eh, huonolla ja hyvällä säällä. Eli hetkenä minä hyvänsä. Ja näin ollen tämä ohjelma antaa meille valtavat mahdollisuudet kerätä tietoa, sitten arvioida niitä. Ja näin tietojen pohjalta ryhtyä tarvittaviin ilmastollisiin toimenpiteisiin ja turvallisuuteen liittyviin toimenpiteisiin. Ja tässä viittaan nimenomaan tulviin, järjestyksiin ja muihin luonnonkatastrofeihin, joihin aina silloin tällöin törmää. Eli kyseinen ohjelma, satelliittijärjestelmä, on hyvin annettu valittu, eh, saanut nimekseen eh, nimen Sentinel. Se käy oikein hyvin nimeksi tälle satelliittiohjelmalle eh, ja nimenomaan tämän kautta on mahdollista saada konkreettisia hyödyllisiä tietoja. Ja niin kuin jo todettiin, on erittäin tärkeää voida oikein hyödyntää näitä tietoja esimerkiksi metsäpalojen ehkäisemiseksi. Vaikkapa eh, nyt kun ajatellaan Kreikan viimeisimpiä eh, metsäpaloja, niin olisi erittäin tärkeää voida hyödyntää satelliitin kautta saatavia tietoja. Voidaan myöskin valvoa jokia, voidaan tarkastella päästömääriä, saa sitä, miten esimerkiksi teollisuuslaitokset ovat saastuttaneet vesistöjä. Ja kun meristä puhutaan, niin esimerkiksi Kiinassa levät ovat olleet huomattava ongelma. Ja mm, tämä järjestelmä mahdollistaisi sen, että voidaan katsoa näiden levien kasvua e, ja siihen vaikuttavia syitä lähemmin. Eli kaikkiin tällaisiin kysymyksiin voidaan kyseistä järjestelmää hyödyntää. Ja kun puhutaan <clears throat> Euroopasta ja teknologisesta kehityksestä, niin ilman muuta emme saa unohtaa myöskään sitä, että ohjelman myötä syntyy työpaikkoja ja eh, ohjelman myötä eh, olemme myöskin tulevaisuudessa riippumattomampia näissä kysymyksissä. Eli erittäin tärkeä haaste. Yksi niistä ohjelmista, eh, jota suuri yleisö välttämättä ei kovinkaan hyvin tunne. Ja niin kuin puheenjohtaja totesi tässä jo, nimikkeistö on varsin monimutkaista asiantuntijoita strategiatasolla näitä asioita ymmärretään paremmin, mutta kuitenkin kyseessä on ohjelma, josta on huomattavaa hyötyä kaikille EU-ssa, kaikille sen kansalaisille. Nyt sitten kaksi kysymystä. Ymmärtääkseni tästä ohjelmasta on sanottu, että monet maan valvonta tarkkailujärjestelmät nykyisellä, ne eivät ole luotettavia siksi, että infrastruktuuriaukkoja on olemassa, eikä ole takuita siitä, että pitkällä aikavälillä eh, asia saadaan hoidettua. Eh, tämän haluaisin esiin nostaa, eh, ja myöskin Prodi tätä kommentoi, eli pitkä aikaväli on tässä nyt ongelmana. Ja sitten rahoitus. Meillähän on rahoituskunnossa vuoteen 2014 saakka, eli rakentamisvaiheen ajan ja sitten vuonna 2014 tärkeää olisi saada satelliitti ilmakehään laitettua. Eli vuodet 2014-2017 ähm, tässä. Eli täytäntöönpanon äh, vaiheen osalta rahoituskehitystä ei ole vielä saatu valmiiksi. Ja on erittäin tärkeää, että nyt käsitellään näitä kysymyksiä, koska tarvitaan kyllä ennakkois, ennak, ennakkosuunnittelua ja valmistelua näissä kysymyksissä, esimerkiksi suunnitelmat ilmakehään asettamisesta tai saattamisesta vaativat päätöksiä jo muutaman vuoden etuajassa. Eli olisi erittäin tärkeää näitä kysymyksiä tarkastella. Sitten tässä puhuttiin myöskin kiintiöistä ja rahoituksesta ETS-järjestelmän kautta – katsoisin, että parlamentin olisi syytä nyt koordinoida vuoropuhelua eri toimielinten välillä, varsinkin eh, Barroson päin. Eli meidän tulisi kysyä puheenjohtaja Barrosolta, onko tämä ohjelma yksi hänen prioriteettikysymyksistään eh, omassa uudessa komissiossaan. Eli tätä toimielinten välistä yhteyttä tulisi painottaa ja myöskin ESA on oltava tässä kuvassa mukana. Ja sitten eh, komissio on esittänyt, että tarvitaan hallinnointia eh, eh, ympäristökysymyksiin liittyvien ilmastotietojen arvioinnissa. Kysyisin, miten voidaan tässä Euroopan laajuisesti toimia, kun lähdetään liikkeelle esimerkiksi kansallisten tietojen käsittelystä. Kiitos. Kiitokset herra Datarella. No niin, GMSn aiheuttama innostus näyttää vain kasvavan. Hyvä, niin. Rossi on pyytänyt puheenvuoro. Tämä näyttää olevan varsin lähellä varsinkin italialaisia sydämiä. <laughs> Presidente, ma non probabilmente anche perché... Niin, saattaa johtua siitä, että esittelijä on italialainen. tässä ajatuksia nousee mieleen. No niin, Brodi on tietysti myöskin eh, ystävämme ja pitkälti voin todeta, että voin tukea hänen näkemyksiään tässä esityksessä. Katsomme erittäin tärkeäksi saada aikaan eh, eurooppalainen mm, seurantajärjestelmä koska on havaittu, että jos ajoissa olisi voitu havainnoida luonnonkatastrofin lähestyminen, niin vaikutuksia olisi voitu jollain tavalla ainakin lieventää. Ja olisi tärkeää, että EU voisi e, laatia ja rahoittaa tämän tyyppisen ohjelman, e, ohjelman jolla voidaan valvoa ilmaston kehitystä, kehitystä, mitä tulee e, valta meriin myöskin. Ja sitten ähm, kysymykset liittyen ilmakehän saastumiseen, ilmaston lämpenemiseen ja ilmastonmuutokseen voidaan kaikki näin saada tarkkailun kohteeksi. Monet valtiot, esimerkiksi Italia, jo nykyisellään käyttävät tietynlaisia maa, maan valvontarakenteita. Me voimme hyödyntää esimerkiksi sotilas lentokoneita ja sitten voidaan Välimeren alueella ja Adrianmeren alueella kyllä tehdä erilaista valvontaa merien osalta ja on olemassa sitten yksiköt, jotka valvovat vuoristojen tilannetta ja niin edelleen. Eli kyllä on olemassa jo tahoja, jotka eri tavoin valvovat eh, maaperän ja maan tilannetta, eh, mutta nämä ovat yksittäisiä ja siksi on tärkeää nyt saada toiminta globaalimmalle tasolle. Ja kysyisinkin, kun ajatellaan näitä pieniä yksiköitä ja niiden toimintaa, joka usein on varsin kallista eh, valtiolle, niin mitä niille tulee käymään? Tuleeko niiden Eh, rooli olemaan eh, uutta rakennetta tukeva vai jatkavatko ne eh, itsenäisesti omaa toimintaansa, eli tekivät näitä, tekevät näitä omia pieniä tietojenkeruuhankkeita, jotka ovat kyllä hyödyllisiä kun kyseessä on järjestelmä, joka pystyy ilmakehää, merien tilaa ja muita valvomaan, niin onko mahdollista saada online-tasolla tietoa mm, jäsenmaista myöskin, ja onko näin ollen tarpeen hyödyntää näitä pieniä yksiköitä edelleen, jotka toimivat nykyisellä itsenäisesti ja, ja tiettyjä osia tai alueita valvovat, eli tarvitaanko niitä tulevaisuudessa vielä. Ja sitten kiintiöjärjestelmä, ETS-järjestelmä. Meidän mielestämme voisi olla vaarallista käyttää eh, tämän tyyppistä rahoitusehdotusta, koska pelkäämme, että muutoin on olemassa se riski, että muutaman vuoden päästä päädytään varsinaiseen spekulatiiviseen tilanteeseen. Ja tämä voisi olla haitallinen kehityskulku. Eli GMES Mielestämme sitä ei tulisi yhdistää ETS-järjestelmään, koska tällöin saattaisi syntyä bumerangitilanne eikä saataisi aikaan vakaata rahoituspohjaa uudelle järjestelmälle. Eli kysymykset. Numero yksi. Haluaisin ymmärtää, GMS, korvaako se olemassa olevat pienet valvontayksiköt, joita eri alueilla ja eri maissa nykyisellä on käytössä. Ja jos miten saadaan aikaan kestävä yhteistyö jäsenmaiden suuntaan ja sitten rahoituskysymys ja rahoituksen yhteys ETS-kiintiöjärjestelmään. Äh, Monsieur le Président. Comme il n'y a pas que les... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Eivät vain italialaiset ole kiinnostuneita tähän, tästä aiheesta. Haluaisin kiittää Froodia tästä aiheesta, koska se on äärimmäisen tärkeä. Tämä vaikuttaa tekniseltä, mutta on itse asiassa äärimmäisen poliittinen, koska se, että voimme hyötyä tämänkaltaisista tiedoista, ja tämä on olennaista, me voimme paremmin arvioida julkisia politiikkoja. Monethan puhuvat yhtä ja toista, mutta kiintoisaa on se, mitä oikeasti tapahtuu. Miten tehokasta se on, mitä me teemme. Me tarvitsemme ö, tällaisen valvontajärjestelmän, joka ylittää ö, kansalliset, kansalliset rajat. Tällä tavalla me saamme tietoa sellaisista asioista, joihin yleensä emme pääse käsiksi, esimerkiksi meriin liittyvää tietoa saamme. Tällä tavalla voimme tehostaa omia päätöksiämme ja omia toimiamme. Tämä on siis poliittisesti tärkeä asia, mutta myös demokraattisesti tärkeä asia. Jos me haluamme viedä julkista politiikkaa eteenpäin ja jos haluamme, että kansalaisemme tukevat esimerkiksi biodiversiteetin suojeluun liittyvää politiikkaa, niin juuri tämänkaltaiset tiedot ovat niitä tietoja, joiden avulla voimme paitsi e, antaa mahdollisuuden eurooppalaisille, myös kaikille muillekin seurata sitä, mitä tapahtuu. Ja tällä tavalla mm, voimme antaa sitä tietoa ja saada aikaan tavoitteita, jotka normaalin politiikan keinoin eivät täyty. Olen kyllä huomannut sen, että ihmiset nyrpistelevät meidän politiikoille, kun haluamme esimerkiksi kasvua rajoittaa, mutta on totta, että jonain päivänä kasvullekin tulee rajat. Ja siksi on oikein hyvä, että jossain takaraivossa, takaraivamme perukoilla me ymmärrämme, että jossain vaiheessa meidän täytyy ryhtyä todellisiin toimiin niin, että tehokkaasti voimme ehkäistä ilmaston lämpenemistä. Kiitos. Madame Soulier. Rouva Soulier. Si, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, anteeksi, että tulin myöhässä. Ehkäpä äh, tulikin vastaus jo tähän kysymykseen. Äh, tiedän, että tähän ohjelmaan on myönnetty tiettyjä frekvenssejä tietojen ähm, antamiseksi. Onko näitä frekvenssejä nyt sitten kunnioitettu? Viittaan tässä muun muassa Galileo-ohjelmaa. Kiinassahan näitä frekvenssejä ei ole kunnioitettu. Yleensähän kyseessä on herrasmiessopimukset, joten miten uskotte voivanne pitää kiinni näistä frekvensseistä, jotka meille on myönnetty? Ähm, Kiitos. En näe tässä muita puheenvuoropyyntöjä nyt. No niin, Kopernikus oli ohjelmalla ilmeisesti nimenä, mutta koska Kopernikus eh, oli jo eh, otettu nimeksi toisaalla, niin eh, tässä syntyi juridisia ongelmia. Mutta ehkä meidän tulisi miettiä tätä nimikysymystä. Ehkäpä itse voisimme tehdä ehdotuksia tähän liittyen, koska GMES on niin hankala lyhen, että se ei kyllä kenellekään paljon mitään kerro. No niin, ja, jee komission pääosastosta. Ehkä haluatte nyt omalta osaltanne käyttää puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä kiinnostuksesta, jota teidän valiokuntanne on osoittanut komission ehdotusta kohtaan. Kyseessä on, on ehdotus eurooppalaiseksi maanvalvontahankkeeksi. Muutamia vastauksia ensinnäkin liittyen siihen, miten liittyvät toisiinsa nämä toimet, joilla kaavailemme olevan lisäarvoa Euroopan tasolla ja toisaalta miten näihin liittyvät ne toimet, joita on jo tehty maailman tasolla ja Euroopankin tasolla. GMS on kehitetty niin, että on perustettu kohdennettu toimet siihen eh, infrastruktuuriin, jota jäsenvaltioissa jo on. Meillä hän näitä avaruuteen liittyviä toimia on kehitetty eh, sen analyysin perusteella, että Euroopan unionin eh, tasolla täytyy täydentää jo olemassa olevia toimia, emmekä me halua tietenkään vaarantaa jäsenvaltioiden omia hankkeita, emmekä myöskään halua hyökätä myöskään niitä hankkeita kohtaan, joita on jo olemassa maan valvonnan suhteen. Mitä tulee eri, mandaattien, eri viranomaisten mandaatteihin, niin uskon, että niiden kommenttien taustalla, joita täällä esitettiin, olivat huolet väestön suojasta, joita on jo olemassa – siihen liittyviä toimia on jo olemassa jäsenvaltioiden tasolla. Tämä on kuitenkin äärimmäisen tärkeä aloite, koska se on meille väline. Ja vain tämän välineen avulla me voimme täydentää jäsenvaltioiden viranomaisten toimia, jotka ovat vastuussa väestön suojelusta. Eli me haluamme tietyllä tavalla vastavuoroistaa infrastruktuuri- järjestelmiä niin, että voimme kehittää yhdessä ähm, järjestelmää, joka hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita. Mitä sitten tulee rahoitukseen? Ja miten voidaan organisoida sellainen rahoitusjärjestelmä, joka on mahdollisimman tehokas? Haluaisin kiinnittää huomionne komission hiljattain tekemään tiedonantoon, joka liittyy GMSn avaruuskomponenttiin. Sehän juontuu viime lokakuulta. Ja siinä todetaan, että meillä on tietty määrä haasteita, kun haluamme kehittää tämän ohjelman avaruuskomponenttia. Ja olemme tehneet päätöksen, että vuoteen 2011 mennessä täytyisi varmistaa se, että tämä, tätä santinellia voidaan kehittää niin, että vuoteen 2011 mennessä siitä voidaan tehdä ratkaisevia päätöksiä. Ja komission tiedonannossa sanotaan selvästi, että tietyt havainnot, joita tällä hetkellä toteutetaan kansallisten missioiden turvin, niin niitä todellakin voidaan jatkaa kansallisesti ja meidän täytyy yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan unionin tasolla kehittää pidempiaikaista suunnitelmaa. Ja mitä tulee sitten näihin frekvensseihin, omien tietojeni mukaisesti tässä ei ole kyse asiasta, joka aiheuttaisi ongelmia GMSn kehittämisen kannalta. Ja, vielen Dank. Wenn Sie noch mal was zur... Äh, Kiitokset. Entäpäs rahoitus vuosina 2004-2017, asia, joka tässä nousi esiin, onko rahoitus turvattu, syntyykö mahdollinen rahoitusaukko, miten komissiona suunnitellut tämän rahoitusasian hoitaa? Oui, donc, en, ce qui concerne... Niin, mitä tulee rahoitukseen, niin se talousarvio, joka meillä on suunniteltuna vuosille 11 ja 17, niin sehän on osa laajempia seuraavia Euroopan unionin rahoitusnäkymiä. Tietyt puhujat, puheenvuoron käyttäjät ovat täällä jo korostaneetkin tätä, ja myös komissio lokakuun tiedonannossaan on todennut, niin tietty osa päätöksistä – täytyy tehdä niitä toimia varten, joita olisi tarkoitus vuosien 2014 ja 2017 välillä toteuttaa. Ja täytyy saada sellaiset rahoituspuitteet, jotta voidaan varmistaa näiden toimien jatkuvuus, erityisesti kun puhutaan tästä avaruuskomponentista. Kun puhutaan sentinellistä, niin meidän täytyy saada riittävä rahoitus sen lanseeramiseen ja sen osalta täytyy löytää budjettistrategia vuoteen 2011 mennessä, eli tämän hetkisen rahoitusjärjestelmän puitteissa, vaikka vasta 2000, vuodesta 2014 alkaen aletaan toimia. Als ja sitten eh, Brody, loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu oli mielestäni varsin mielenkiintoinen ja haluaisin kiittää varsinkin kollega Tatarellaa esitetyistä kommenteista. Ja toisin vielä esiin sen, kuinka tärkeäksi katsoisin sen, että ETS-järjestelmän eh, e hyödyntäminen hoidettaisiin todellakin eh, johdonmukaisella tavalla. Tätä käyttäisiin tai järjestelmää hallinnoitaisiin siten, että todellakin lähtäisiin liikkeelle siitä, että voidaan tehdä arvioita ilmaston lämpenemisen kehityksestä ja sitten siitä, kuinka mukautua ilmastonmuutoksiin. Eli nämä ovat mielestäni olennaisia kysymyksiä tässä yhteydessä. Ja on tärkeää todellakin toimia johdonmukaisesti ja katsoisin, että päästökauppajärjestelmän tulisi jollain tavalla huomioida järjestelmä, joka tulee olemaan yksi olennainen osatekijä tässä koko kuviossa. Toivotaan tietysti on, että ETS-järjestelmässä voidaan edetä siten kuin komissio on ehdottanut, että näin tapahtuu ja näin päätetään seuraavassa Kööpenhaminan kokouksessa. Ja jos tehdään eh, myöskin fiskaalitason eh, muutoksia, ainakin asteittain, Eli eh, siirretään verotuksessa luonnonvarojen käytön verottamiseen. No, tämä on asia, jota erikseen omassa direktiivissään käsitellään, mutta kuitenkin tätä kehityskulkua poliittisesti tulee myöskin tarkastella hyvin tarkkaan. Ja herra Rossi totesi, että olemme ystäviä. No, sitä kyllä olemme, mutta varsinkin jos ajatellaan satelliittijärjestelmää, joka auttaa meitä pääsemään helpommin määränpäähämme, niin katsoisin, että tällöin herra Rossinkin elämää tämä saattaisi helpottaa. Tästä sitten tulee valvontajärjestelmiin ja rakenteisiin? in situ seurannasta tässä yhteydessä on kyse ja tärkeää olisi hyödyntää synergiaedut in situ laitteiston ja sitten muiden GMS-menettelyjen välillä. Tietysti nimiasia, jos nyt nimeä halutaan, mutta niin voidaanhan tätä kutsua vaikka Marko Poloksi tai miksi tahansa vain muuksi. No, no, No, ei nyt ehkä mitään henkilökulttia kuitenkaan kannattaa tässä alkaa harjoittaa, mutta kuitenkin siis, niin kuin totesin, in situ seurantan asiakirja jo viittaa ja synergia mahdollistuu nimenomaan tällä tavalla tarkastellen. Sillä näin eh, eh, on mahdollista maantieteellisesti eritellen saada ja kerätä tietoja. On mahdollista esimerkiksi kaupungistumiskysymyksiä ja mm, omistustonttien alue- ja omistusrajoja on myöskin mahdollisuus tällä tavalla tarkastella. Siis satelliittia hyödynnetään tällaisen paikallistason tarkasteluun myöskin. ja on erittäin tärkeää katsoa, kuinka tietojen keruu järjestetään. On erittäin tärkeää, että tiedoista saadaan keskenään vertailukelpoisia. Ja on erittäin tärkeää, että ympäristövirasto myöskin tulee tietoiseksi asiasta ja siitä, että sillä on varsin suuri vastuu in situ tietojen keräämiseen liittyen. Ja näin tarkastellen GMS-järjestelmän voidaan katsoa olevan järjestelmä, joka pystyy varsin yksityiskohtaisia tietoja keräämään maaperästä. Tarkoitushan meidän on suojella maaperää. Ja nyt puhutaan välineistöistä – ja keinoista, jotka mahdollistavat maaperän yksityiskohtaisemman tarkastelun esimerkiksi kosteusolosuhteiden ja kasvillisuuden osalta. Eli ilman muuta tämä hanke tuo suurta eurooppalaista lisäarvoa. Itse tuen tätä suuresti ja toivon todellakin, että asia etenee hyvin ja että ehdotuksia voidaan huomioida ne ehdotukset, jotka tein rahoitukseen liittyen. On erittäin tärkeää, että mitään rahoituksellisia aukkoja ei pääse syntymään. Kiitos. Kiitokset, herra Proodi. Itre ja kollega Glantehan vastaa tästä asiasta ja mietinnöstä, eli Prodi ehkä nimeksi ei käy, varmaankaan Klante sitten mieluumminkin, mutta Marko Polo, no ei yhtään hullumpi sekään. 17.12. kello 12 takaraja tarkistuksille. Sitten siirrymme, siirrymme kohtaan 17 esityslistalla. Kestävä tulevaisuus liikenteelle aiheena liikennevaliokunta, vastaava valiokunta, mutta meidän valiokuntamme laati aiheesta lausunnon, joka on annettu minun tehtäväkseni. Komissiolta on saatu tiedonanto tulevaa uutta liikenteen valkoista kirjaa varten 2010 on viimeinen vuosi, joka oli edellisen käsittelyn äh, viiteajan jaksona ja sitten äh, nyt tarkastellaan sitä, miten vuoteen 2020 saakka liikennekysymykset halutaan järjestää. Ja mm, tässä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät myös läheisesti oman valiokuntamme toimiin. Olen tehnyt kahdeksan ehdotusta itse, jotka voimme valiokunnalle, liikennevaliokunnalle esittää. Ensinnäkin, että ulkoiskustannuksia ei ole vielä pystytty ottamaan tukihintoihin mukaan. Eli keskustelu, jota jo vuosikymmenten ajan on käynty, eli saastuttaja maksaa periaate, että se saataisiin kurautua liikenteeseen myöskin. Tällä tulisi olemaan vaikutuksensa esimerkiksi, kun ajatellaan valinnan mahdollisuuksia vähemmän ja enemmän saastuttavien ajoneuvojen välillä. Ja sitten kaupungit ongelmana, myös liikenneongelmana kaupungistuminen lisääntyy Euroopassa ja kaupunkiympäristö ja kaupungit tarvitsisivat houkuttele vampia liikennemuotoja, myös ympäristöystävällisiä sellaisia. Taajama-alueella varsinkin, kaupungeissa varsin usein ilmanlaatu on heikko ja tämä saattaa johtaa myös terveydellisiin ongelmiin. Ja olisi tärkeää ajatella ympäristö- tai tiettyjä alueita, joita, joissa liikenteen määrää jollain tavalla rajattaisiin jotta e, terveyshaittoja näillä alueilla syntyisi. Myöskin melu on ongelma, josta miljoonat ihmiset e, kärsivät ja meluhaittoja on pyrittävä alentamaan. Ja hiilidioksidipäästöt, jotka ovat huomattavasti kasvaneet. Näiden lisäksi on myös muita päästöhaittoja, riikki, tyyppi, e, oksidit ja hiukkaspäästöt. Nämä ovat kaikki haitallisia terveydelle ja vuoteen 2020 mennessä niiden määriä tulisi huomattavasti vähentää. Kohdassa kuusi nostan esiin vielä meriliikenteen. Meriliikenne lisääntyy jatkuvasti ja meriliikenteessä on myöskin ympäristö ja muut turvallisuustekijät huomioitava. ilmastopäätöslauselmassa todettiin, että on tärkeää saada myös meriliikenne mukaan päästökauppajärjestelmään, niin kuin ilman osalta on tehty jo. Tarvitaan teknologisia uudistuksia, jos halutaan saada liikennemuodot vihreämmiksi Euroopassa. Epätasapaino tilanne on olemassa. Autoteollisuus on hyvin vahva, sillä on paljon rahaa ja valtaa. Se toteuttaa tutkimusta ja kehitystä ja kehitys ei aina mene toivottuun suuntaan, mutta toivottavasti se jossain vaiheessa suunta muuttaa. Sitten taas raideliikenne, sillä ei ole kovinkaan paljon tutkimusvaroja eikä myöskään joukkoliikenteellä, eli ne ovat tässä huonommassa asemassa ja näin ollen julkisen liikenteen saralla ei voida tehdä yhtä suuria ponnistuksia ja panostuksia kuin yksityisellä sektorilla. Ja tämä on asia, johon tulisi myöskin saada parannusta aikaan. Ja tässäpä nyt ehdotukset, jotka haluaisin ympäristövaliokunnalle tässä esittää. Ja nyt voin käynnistää keskustelun aiheesta ja haluaisin tässä vaiheessa toivottaa tervetulleeksi eh, Karin Kaatenpahin kutsuman eh, ryhmän Itävallasta, eh, varsin aktiivisen ryhmän Euroopan politiikan osalta ja kiitos, että tulitte tänne vieraaksemme valiokuntaan. Aplodeen kerran. Tervetuloa. Matias Kroote on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tämä lausunto on erittäin tärkeä liikennepolitiikka on säännönmukaisesti agendallamme Eli päästövähennykset eh, ovat olleet esillä ja vuoteen 2014 eh, euro eh, viitosen osalta pakokaasupäästöt ja tähän liittyvät lainsäädäntöehdotukset on saatu esitettyä ja näin hyvä on saatu aikaan. Mitä tulee sitten ilmailuun ja biopolttoaineisiin, haluaisin, että lausunto painottaisi näitä kysymyksiä. Ilmailu liikenne ETS on isäntöjä, jotka on saatu ETS-järjestelmän mukaan ja tehtiin kompromissi komission kanssa. Nykyinen komissio tekisi ehdotuksen siitä, kuinka vähentää noksia. Tällainen lupaus meille tehtiin, mutta tähän mennessä kuitenkaan komissiolta ei ole vielä mitään konkreettista esitystä saatu. Ehkä tässä mietinnössä ja ympäristövaliokuntana meidän tulisi nostaa tämä asia esille, esittää tämä pyyntö uudelleen, että viimeistään uusi komissio ottaa asian hoitaakseen täysistunnossa. Komissio tällaisen lupauksen on esittänyt meille ja tärkeää olisi, että lupauksesta pidettäisiin kiinni. Mitä tulee biopolttoaineisiin? lainsäädäntöhanke sen ryhdyttiin viime vuonna kahden direktiivin puitteissa, mutta meidän tulisi toimia tässä enemmänkin. Asiassa edettiin vähän nopeasti ja monet jäsenet totesivat, että biomassaa tulisi hyödyntää silloin, kun se tehokkaimmin hoituu, mutta meidän tulisi käydä keskustelua, avata keskustelu esimerkiksi nyt tämän ehdotuksen myötä sen suhteen, e, milloin korvaava käyttö on mahdollista. Esimerkiksi e, ilmailun käyttämä polttoaine, sitä ei ole helppo korvata. Tällöin tarvitaan toisen sukupolven biopolttoaineita, mutta myös muilla saroilla, esimerkiksi pitkillä matkoilla ja niin edelleen. Eli vain tällöin e, biopolttoaineet ovat mahdollista sen, että jatkossakin nämä liikennemuodot ovat mahdollisia. Ja sitten eurovinjetti, asia, joka kuuluu liikennevaliokunnalle, mutta myös ympäristövaliokunnan kannalta tämä on tärkeä lainsäädäntöehdotus. Parlamentti on puhunut tämän esityksen puolesta, mutta Ruotsi puheenjohtajakaudella eikä ilmeisesti Espanjakaan halua oikein tätä eurovinjettiasiaa eteenpäin viedä. Ja tätä on painotettava, koska tämä on erittäin tärkeä liikenneasia ympäristön kannalta katsottuna meidän kantamme, parlamentin kanta on tehty selväksi ja olisi erittäin tärkeää, että nyt myös neuvosto alkaisi kiinnittää asiaan huomiota. Kiitokset ja sen Richard Seva, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin tukea äskeistä puheenvuoroa, varsinkin sen lopua, eli eurovinjettidirektiivi, tämä toinenkin direktiivi on tärkeää, että neuvosto nostaa nämä asiat vihdoinkin esille se sen olisi tehtävä parlamenttiakin ajatellen. Parlamentissa ja täällä valiokunnassa me olemme lähteneet asiaa eteenpäin viemään, mutta neuvostossa ei tapahdu mitään ja se on valiteltavaa. Itävallassa tulen alueelta, joka kärsii kovasti kovasta rekkaliikenteestä ja olisi erittäin tärkeää, että kustannukset todellakin saadaan saastuttajan hoidettavaksi. Tässähän nimenomaan ehdotuksakin puhutaan siitä, että ulkoiskustannukset tulisi sisäistää ja Eurovinjettidirektiivissä asia onnistuttiin hyvin esiin tuomaan. Ja niin valiokuntamme ja Itävalta myöskin eteenpäin veivät tätä asiaa, mutta nyt olisi tärkeää, että jäsenmaatasolla kannettaisiin riittävä vastuu ja tämä asia otettaisiin todellakin neuvostossa esityslistalle. Tämä lausunto sinällään on oikein hyvä, vaikkakin Eurovinjet-asia olisi enemmän nostettava esille vielä. Ja meidän on mm, oltava realisteja, mutta toisaalta myöskin esitettävä riittävästi toiveita. Eli liikkuvuuden, eh, liikkuvuuden, liikkuvuuden suhtautuminen ehkä muuttuu, mutta politiikassa on erittäin tärkeää, että että huomioidaan tämä kansalaisten toive voida liikkua, mutta olisi tarjottava liikkuvuudelle ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Tähän liittyy eh, joukkoliikenne, mutta tähän kuuluu myöskin yksityinen liikenne ja kohta seitsemän tutkimus- ja kehittämistoiminta on tässä olennaisen tärkeässä roolissa koska poliittiset päätöksentekijät voivat tehdä jotain, jottei kansalaisia syytetä siitä tai pakoteta sellaiseen tilanteeseen, jossa he joutuvat aina yksityisliikennettä esimerkiksi työmatkaliikenteessä käyttämään. jos muita vaihtoehtoja ei, vaihtoehtoja ei ole, niin ei voida kansalaista syyttää siitä, että hän omaa autoaan käyttää että ilmailu ja meriliikenne ilman muuta kuuluvat myöskin mukaan. Mutta näidenkin eh, käyttömäärät ovat lisääntymään päin ja on erittäin tärkeää saada ne mukaan ETS. Ja kansainvälisten järjestön tulisi myöskin alkaa kantaa oma vastuunsa, jotta kansainväliset sopimukset saataisiin eh, kunnolla solmittua. Se, että ne aina työntävät päänsä pensaaseen, ei enää käy tarvitaan selkeitä määräyksiä eh, tälläkin saralla. Mutta eh, lopuksi vielä oikein lämmin kiitos tästä hyvästä lausunnosta. Mikael. Mihail Tremapoulos seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin heti alkuun sanoa, että esittelijän ehdotukset menevät oikeaan suuntaan. Haluaisin lisätä muutaman seikan, jos sallitte. Mitä tulee ulkoisten kuljetuskustannusten sisäistämiseen, niin tämähän on erinomainen ajatus. Me olemme aina tässä salissa tällaista tukeneet. Ja niin ikään on otettava huomioon biodiversiteetin väheneminen, siihen liittyvät kustannukset, mutta myös muut ympäristöstä aiheutuvat kustannukset. Kaikki tämähän liittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen ja niiden terveyshaittojen torjumiseen, jotka juontuvat saastumisesta näiden ulkoisten kustannusten sisäistämistä täytyy hy- käyttää hyväksi niin, että voimme muuttaa muun muassa liikennestruktuureja, infrastruktuureja ilmastonmuutoksen vähentämiseksi. Toiseksi täällä puhuttiin siitä, kuinka tärkeää on ympäristön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu. Mielestäni me voisimme olla ehkäpä hiukan täsmällisempiä, puhua muun muassa erilaisten kaupunkitoimien äh, hajauttamisesta. Täytyy myös luoda sellaista julkista liikennettä, joka on vetovoimaista. Mielestäni voisimme olla hiukan täsmällisempiä, puhua täsmällisemmin muun muassa suurten kaupunkien metropalveluista, raitio, vaunupalveluista ja niin edespäin. Ja kohdassa kolme puhutaan toimista, joiden tarkoitus olisi vähentää ylipäänsä liikennettä. Mielestäni meidän tulisi hiukan vaihtaa tässä käytettyjä sanoja, koska meidän tulisi puhua ylipäänsä liikenteen lannistamisesta tai poistamisesta, eikä ainoastaan vähentämisestä. Meidän täytyy rohkaista ihmisiä, lannistaa ihmisiä käyttämästä liikennettä, siis moottoriliikennettä ja rohkaista ihmisiä käyttämään polkupyörää, kävelemään, niin edespäin. Tämähän on myös Brysselin peruskirjan mukainen. Meillähän on Brysselin peruskirja, joka liittyy polkupyörän käyttämiseen, ja se on Euroopan lainsäädännön mukaista. Tällainen, tällaista polkupyörien käyttämistä tulisi rahoittaa enemmän Meidän täytyy parantaa äh, liikennettä niin, että siirrymme kohti kestävämpiä liikennemuotojen siirrymme kohti kestävämpiä liikennemuotoja. Ja me voisimme myös, äh, kun puhumme sellaisista alueista, joissa on vähemmän päästöjä, niin tällaisilla alueilla voitaisiin myös puhua äh, liikenne, liikenteen nopeuksien vähentämisestä. Täällä sanotaan kohdassa neljä, että liikenteen mikropäästöt ovat vähentyneet, mutta eihän tämä kaikissa maissa pidä paikkaansa, ei ainakaan Kreikassa. Ehkä me voisimme siis sanoa, että päästöjä on vähennetty tai onnistuttu vähentämään tietyissä maissa, joissain maissa, ei kaikissa. Sitten täällä on kappale, jossa puhutaan rautatieliikenteeseen siirtymisestä. Sehän on erittäin tärkeä asia. Ehkäpä tässä, tästä asiasta voitaisiin mm, laatia pidempikin tekstin kappale. Niin, aika, aikahan tässä kohta loppuu, mutta kohdassa seitsemän puhutaan muun muassa teknologian roolista. Sanotaan, että teknologian muut kehittäminen, kehittyminen voi vähentää päät päästöjä. Täytyy myös muistaa, että tähän puuttuu, liittyy poliittinen elementti. Emme voi laskea kaikkia toivoamme vain teknologian kehittymiseen. Ja sitten vielä pari seikkaa. Toinen liittyy siihen, miten vammaiset henkilöt pääsevät käsiksi palveluihin. Tämähän tulisi olla punaisena lankana kaikessa liikennepolitiikassa. Tämän tulisi koskea kaikkea kuljetus- ja liikennepolitiikkaa. Infrastruktuurien, siis olemassa olevien infrastruktuurien parantamisen täytyy olla etusijalla, ei sen, että rakennetaan uusia infrastruktuureja. Ja jos uusia infrastruktuureja rakennetaan, niiden pitäisi liittyä lähinnä junien, pyöräteiden, yhdistelmä, parantamiseen ja niin edespäin. Mielestäni tämä teksti on erittäin hyvä pohja tuleville keskusteluille tästä aiheesta. Kiitos. kollega Kiitokset. Penalty Brun seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin onnitella esittelijää hänen tekemästään hyvästä työstä. Niin ikään haluaisin korostaa sitä, että tämä kohta seitsemän, joka liittyy tutkimuksen ja kehityksen, on erittäin olennainen. Sieber tähän jo viittasi. Minulla ei ole mitään nokan koputtamista edellisen puhujan ehdotusten suhteen näiden tekstin kohtien rukkaamiseksi. Pari seikkaa kuitenkin, joita haluaisin lisätä, jos mahdollista. Kohdassa kaksi, kohdan kaksi jälkeen, kun puhutaan erityisesti kaupunkiliikenteestä, samoin kuin ylipäänsä vetovoimaisesta joukkoliikenteestä, niin olisi ehkä kiintoisaa lisätä tänne, että mm, on myös tärkeää, että jos parannettaisiin maaseutualueilla joukkoliikennettä, niin sekin olisi omiaan vähentämään autojen käyttöä. Ja sitten tähän viimeiseen kohtaan lisäisin, että tulisi vaihtaa hyviä käytänteitä. Olen aivan samaa mieltä näiden asioiden suhteen, mutta pohdin, että voitaisiinko tänne myös lisätä muutama sana energiasta, koska meidänhän tulisi myös mainita se, että haluamme matalahiilistä liikennettä. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Ja sitten Rossi, olkaa hyvä. Sì, giornata particolare oggi, Presidente. Niin, en voi tässä muuta kuin sanoa, että pitkälti yhdyn siihen, mitä herra Brodi esitti tänään, ja melko lailla hyvin voin yhtyä myös siihen, mitä te olette tässä esittänyt, mutta pari seikkaa kuitenkin. Saastuminenhän ei välttämättä liity pelkästään liikenteeseen, vaan myös muihin kysymyksiin, myös asuntojen lämmityksen. Varsinkin Italiassa asunnot ovat varsin suuri saastumisen lähde eli melko yhtä suuri kuin liikenne. Eli olisi tärkeää, että kiinnittäisiin huomiota myöskin uusiin mahdollisiin lämmitysjärjestelmiin. Eli kun puhutaan saasteista, niin tulisi myöskin talojen lämmitysjärjestelmien aiheuttamat saasteet huomioida. No niin, tässä on nyt ihan kauniisti asioita esitetty, asioita esimerkiksi mitä tulee jalankulku- ja pyöräilyreitistöjen kehittämiseen, mutta on muistettava se, että tämä ei välttämättä aina ole mahdollista, jos esimerkiksi henkilön työpaikka on varsin kaukana tai kaupat ovat kaukana, niin ei välttämättä onnistu se, että kaupassa käyntireissu hoituisi pyörän selästä käsin. Muutoin kyllä voin tukea tätä esitystänne. Esimerkiksi olisi tärkeää, että eh, rahtiliikenne siirtyisi niin paljon kuin vain mahdollista maanteiltä raiteille. Ja tähän liittyen haluaisin tai tulen esittämään yhden tarkistuksen, joka toivottavasti teille käyli toivoisin, että, jäsen, että komissio esittäisi jäsenmaille sitä, että tulisi pyrkiä raskasta liikennettä siirtämään pois maanteilta. Ja annan tässä sitten esimerkin myöskin Italian kokemuksista tämä Genova-Rotterdam-välinen yhteys ja sitten yhteys Lyonin suuntaan ja Lissabon, Kiova. Nämä ovat sellaisia alueita ja Piemonten Ligurian alue myöskin. Itse tulen Piemonten alueelta ja nämä ovat alueita, joissa, joissa vihreiltä ja vasemmiston puolelta on saatu erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia. Eh, valitettavasti eh, eivät täällä ole enää hallituksessa kovinkaan voimakkaasti esillä, mutta kylläkin Piemonten alueella ovat. Ja siellä nämä poliittiset ryhmät vastustavat näitä tehtäviä uusia liikennehankkeita. Ja olisi erittäin tärkeää, että nyt nämäkin tahot saataisiin mukaan näihin suunnitelmiin, koska muuten on mahdollista Italia ja täysin eh, näiden eh, liikennehankkeiden, eurooppalaisten hankkeiden, varsinkin eh, viitos- ja käytävän ja käytävän 24 ulkopuolelle. Ja sitten ehdotus, että meriliikenne ja ilmailuliikenne saataisiin mukaan päästökauppapakettiin, niin hän päätöslauselmassakin jo esitettiin. Itse haluaisin muistuttaa kuitenkin seuraavasta asiasta. On tarkasteltava, mitä negatiivisia vaikutuksia syntyisi siitä, että tällaisiin linjauksiin mentäisiin te olette varmasti kaikki saaneet ilmailualan businessplan suunnitelman jossa on esitetty selkeästi, että kustannukset tuplaantuisivat, jos tällaisia, tällaisia vaatimuksia mentäisiin ilmailualalle esittämään. Ja meidän on tämä ymmärrettävä. Tällöin meidän on perusteltava kansalaisille se, että he joutuisivat tuplahinnan lentolipuistaan tulevaisuudessa maksamaan. Ja sama saattaisi koskea myös meriliikennettä, eli kannattaa miettiä miettiä tarkkaan, mitä tässä mennään esittämään. Ehkäpä ympäristön kannalta tällainen lähestymistapa on hyvä ja myönteinen ja myöskin terveyden kannalta, mutta maksettava hinta, kansalaisen omasta kukkarostaan maksettava hinta saattaa muodostua varsin kalliiksi. Kiitos. Danke, Rossi. Anna. Kiitokset eh, Rossi ja sitten vasta, olkaa hyvä. Tack, formand. Jeg faktisk enig i deres ønsker om en verden med lavere forurening af alt slags. Og jeg nu skal nok... Niin selvää on, että haluamme vähentää saasteita, mutta on ongelmallista kyllä, jos tässä nyt mennään niin pitkälle, että äh, vaaditaan, että yksittäisen kansalaisen tulisi hypätä pyörän selkään äh, kauppaan lähtiessään, mutta sitten varsinainen tavara- ja rahtiliikenne kuitenkin hoidettaisiin maanteita pitkin. Tietysti on selvää, että joukkoliikennettä tulee pyrkiä parantamaan, mutta tulee pyrkiä löytämään myöskin mahdollisimman käytännönläheiset ratkaisut ja on mietittävä, miten esimerkiksi rajat ylittävä liikenne halutaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla kohta seitsemän on tärkeä esityksessä. Tutkimusta ja kehittämistoimintaa tarvitaan ja e, varsinkin e, raideliikennettä tulisi pyrkiä kehittämään. Ja niin kuin tässä todettiin, pelkästään ei tule kiinnittää huomiota hiilidioksidipäästöihin. On erittäin tärkeää, että pääsisimme kehittelemään kunnolla biopolttoaineiden toista sukupolvea ja tavaraliikenne vain lisääntyy koko ajan. Senkin vuoksi tarvitaan uusia polttoainekeksintöjä. Kiitos ja sitten Joona Saara, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanoisin, että Sanoisin, että olemme täysin yhtä mieltä näiden kahdeksan lainen ehdotuksen kanssa, olivatpa ne sitten lisäyksiä, ehdotuksia tai suosituksia. Ja haluaisin vain äm, sanoa, että on muutama sellainen seikka, joihin lainen ei ole kiinnittänyt huomiota, mutta jotka haluaisin kuitenkin mainita, koska ne ovat osa komission ehdotusta. Artiklassa 2 kohdassa yhdeksän, jossa puhutaan TEN-verkoista, TEN-liikenneverkoista, voidaan todeta, että noin kolmannes kaikista investoinneista on jo täytäntöön pantu. Ja sitten täällä on yleinen huomio, jossa sanotaan, että paljon on vielä tehtävä. No, haluaisin erityisesti korostaa ja painottaa erästä näistä ponnistuksista, joihin täytyy vielä ryhtyä, nimittäin täytyy rakentaa tämä koillinen käytävä, koillinen väylä. Tiedän, että monilla muilla ihmisillä on muita prioriteetteja ja muita toiveita, mutta olen aivan varma siitä, jos katsotaan, että kuinka monen vuoden aikana tätäkin hanketta on ähm, valmisteltu, niin kyllä tämä pohjoisesta etelään kulkeva käytävä olisi tärkeä, kun ajatellaan kuinka moneen se vaikuttaisi Saksaan, Slovakiaan, Unkariin, Sloveniaan, Italiaan. Tämä käytävä, liikennekäytävä on todella mielestäni kiireinen hanke ja se on, se on Euroopan yhteisten etujen mukainen, ei ainoastaan kyseeseen tulevien maiden intressien mukainen, joten mielestäni tämä projekti tulisi kyllä ottaa huomioon vakavasti. Monet asiantuntijalausunnot myös tukevat tätä hanketta, siihen liittyvää ehdotusta. Sitten on toinen seikka, joka liittyy tähän samaan asiaan. Läntisessä Euroopassa on sangen kehittynyt julkisten teiden verkosto, maantieverkosto. Niiden lisärakentaminen e, itään ja etelään olisi sekin tärkeää. Kolmannessa tiedonannon luvussa tai osiossa puhutaan niistä useista haasteista, joita Euroopan unionilla on edessään tulevina vuosina. Täällä mainitaan Pohjois-Afrikka, ja mainitaan myös se, että liikenteen määrä saattaa siellä lisääntyä. Sen oletetaan lisääntyvän. Yhtä tärkeää olisi korostaa myös sitä, että Balkanin alueella on kauttakulkuongelmia. Nämä kauttakulkuongelmat ovat jo totta. Eikä eh, vetele se, että vasta tulevaisuudessa alamme siihen kiinnittää huomiota – Siksi EUn tason yhteistyö ja rahoitus on välttämätöntä, jotta tämä ongelma voidaan eliminoida. Muussa tapauksessa kyllä ympäristöongelmat, ympäristötaakat tulevat lisääntymään tulevana, tulevan vuosikymmenen mittaan. Lainen mainitsi aivan erityisesti kaupunkiliikenteen ehdotuksessaan numero kaksi. On tiettyjä trendejä, joita ei voida enää kääntää, palauttaa, mutta ainakin ne kehityskulkuja voitaisiin jollain tavalla hidastaa. Voi olla, että emme kykene estämään sitä, että yli 80 prosenttia Euroopan väestöstä tulee asumaan kaupungeissa tulevaisuudessa. Emmehän me tätä trendiä voi tietenkään pyörtää, mutta voimme varmasti hillitä sitä. Olen vakuuttunut siitä, että suuren yleisön enemmistöä tulisi rohkaista pysymään maaseudulla. Ei heitä tulisi rohkaista muuttamaan kaupunkeihin, mutta kyllähän tämä tietysti liittyy työllisyysongelmiin. Jos maaseudulla ei ole työpaikkoja, niin minkäs teet? Ihmisten täytyy saada työmahdollisuuksia lähikaupungeissa. Kaupunkiinfrastruktuurien kehittämisen tulisi olla prioriteettina tärkeänä painopisteenä meille, erityisesti itäisessä Euroopassa ensi vuosikymmenen aikana, koska sillä tavalla voimme ratkaista monia kaupungistumiseen liittyviä sosiaalisia ongelmia. Tämä liittyy myös suurien kaupunkien ja kaupunkiryppäiden ongelmaan – Nämähän rahoittavat kyllä ympäristön suojelua. Jos liikenneverkostoja voitaisiin yhdistää keskenään suurten kaupunkien välillä tai tällaisten kaupunkiryppäiden sisällä siten, että liikenne tariffit esimerkiksi olisivat yhteensopivia, niin ratkaista moniakin ongelmia. Toistaiseksihan EU-varoja on investoitu infrastruktuurin kehittämiseen, ja tämähän tulee olemaan jatkossakin meillä painopisteenä, mutta yhtä paljon tulisi korostaa olemassa olevien infrastruktuurien parantamista ja modernisoimista. Tämähän pätee erityisesti keskiseen Eurooppaan jossa 60-luvulla kehitettiin viimeisen kehityskulun mukaista infrastruktuuria, mutta joka sitten 70-luvulla alkoi taantua, murentua. Ja nyt se on ihan vanhanaikaista. Ei näissä maissa tarvita uutta infrastruktuuria niinkään, vaan olemassa olevaa infrastruktuuria tulisi ylläpitää ja parannella. Se, siinä saataisiin aikaan säästöjä. Monet ovat täällä jo korostaneet sitä, kuinka tärkeää tutkimus ja kehitys ovat. Sehän tulee katetuksi puheenjohtajan lausunnon kohdassa seitsemän. Lisäisin tähän yhden asian, tai ehkäpä korostaisin erästä asiaa hiukan enemmänkin. tarvitaan enemmän niin EUn kuin kansallistakin rahoitusta. Meidän täytyy kehittää kansallisia verkostoja, paitsi EUn rahalla, myös kansallisella rahalla. rahalla. Ja sitten mitä tulee kohtaan kahdeksan tässä ehdotuksessa, tämä Sivitas-aloite on minulle ollut hiukan hämärän peitossa. Kuitenkin uskon, että tämän aloitteen taustalla olevat intentiot, hyvät aikeet ovat ihan tuettavia. Lainen ehdotti, että meidän tulisi vaihtaa jäsenvaltioiden kesken hyviä käytänteitä. Tämä on hyvä ehdotus. Antaisin teille Unkarista esimerkin. Budapestin julkinen liikenne on katastrofi. Se, siihen on kertynyt hirveitä vajeita, kun taas Unkarin toiseksi suurimmassa kaupungissa on kehitetty liikenneverkostoja tai verkostoa, joka on modernimpi, edistyksellisempi. Ja se kyllä vastaa suuren yleisön tarpeita – ja se on saanut tukea paikallisilta viranomaisilta. Joten tämä voisi olla hyvä käytänne, jota muut voisivat matkia. Tällaisia hyviä käytänteitä voitaisiin julkaista verkkosivuilla. Ja tällä tavalla ne kaupungit, jotka rämpivät ongelmissa, voisivat ottaa hyvää esimerkkiä. Kiitos. Kiitokset, herra Aada. Niin, on selvää, että maiden sisältä löytyy myöskin hyviä esimerkkejä siitä, kuinka kunnolla hoitaa liikennekysymyksistä myös huonoja esimerkkejä löytää. Ja tärkeää olisi nyt ö, ö, oppia näistä hyvistä käytänteistä. Sabina Vils vielä, olkaa hyvä. Kiitos. Herra Lainen tästä lausunnosta. Voin pitkälti tukea sitä. Verba de tarkistuksia voi myös tukea. CO2-päästöjen 28 prosentin lisäys vuoteen 2006 mennessä varsin hälyttävä luku. Tarvittaisiin todellakin siirtymistä raideliikenteeseen varsinkin tavaraliikenteen osalta ja tarvitaan integroitua raideliikennekonseptia. Euroopassa ja investointiohjelmia EUlta, mutta myöskin jäsenmailta. Nykyisellään tutkimusrahat mm, Saksassa menevät sähköisen auton kehittelyyn, näin ehkä on myös muissa jäsenmaissa. Sähkö sähköisen auton osalta olemme antaneet tehtäväksi laatia tästä raportin ja sen tuloksen tulevina 20 vuotena sähköauton myötä ei voida olettaa CO2-päästöjen vähennystä, vaan pikemminkin tästä saattaa olla haittoja tulossa. Sitten sähkölaitokset vain omaa imakoaan haluavat näiden sähköautojen myötä parantaa. Meidän on mietittävä, kuinka raideliikennettä voitaisiin edistää paremmin ja tätä asiaa kannattaisi ehkä lausunnossakin vielä paremmin painottaa ja on mahdollista, että teen tarkistusehdotuksen omalta osaltani myöskin. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiire Kiitoksia puheenjohtaja. haluaisin puhua en niinkään niistä asioista, joista olen yhtä mieltä, vaan pikemminkin haluaisin puhua niistä asioista, joiden kanssa en ole yhtä, en ole yhtä mieltä, jotka liittyvät meriliikenteeseen ja maaliikenteeseen ja näiden väliseen yhteyteen. Tällainen on ehdotus, joka liik- koostuu siitä, että että meriliikenne otettaisiin mukaan päästökauppajärjestelmään. Mehän kuitenkin tiedämme oikein hyvin, että maaliikenne, maakuljetus, vaikuttaa paljon enemmän, tuottaa paljon enemmän hiilidioksidipäästöjä Jotkut meriliikennejärjestelmät ja maaliikennejärjestelmät on yhdistetty keskenään. On muun muassa sellaisia junia, jotka käyvät vaikkapa sähköllä. Ja kaikki maatieliikenne, olipa kyseessä kaupallinen liikenne tai henkilökuljetusliikenne, niin Kaikkea tällaista liikennettä ei kuitenkaan ole otettu mukaan päästökauppajärjestelmään. Kuitenkin sanotaan, että päästöt eh, sen kun lisääntyvät. No miten me nyt sitten haluamme lisää, yhdistää meriliikenteen tähän päästökauppajärjestelmään? Sehän johtaisi siihen, että maaliikennettä vain ö, eh, rohkaistaisiin, kannustettaisiin sen sijaan, että meriliikennettä kannustettaisiin, vaikka maaliikenne juuri tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Eikä tämä järjestelmästä paitsi muutenkaan toimisi, jos ei olisi Euroopan laajuista järjestelmää. Kreikassa ainakin vaikuttaa siltä, että meidän satamistamme lähtevät laivat, jotka menevät vaikkapa Turkkiin, niin liikenne toimii kyllä siihen suuntaan, mutta sitten taas toisaalta tavaraa tuodaan Turkista Eurooppaan, Kreikkaan maateitse. Tämä johtaa ihan mielettömiin hiilipäästöihin ja muihinkin ympäristöongelmiin. Ja siksi tarvitaan koherentimpi lähestymistapa, sellainen lähestymistapa, joka ottaa huomioon kaikki liikennemuodot vene, laiva, joka kuljettaa vaikkapa tuhansia tonneja kauppatavaraa, niin en voi kyllä kuvitella, että se olisi vähemmän käyttökelpoinen tai vähemmän haitallinen kuin vaikkapa BMW, joka vetää 140 maantielle. Ja, wir haben ja in der Klima niin ilmastopäätöslausumassa Kööpenhaminan varten totesimme, että ilmailun ja meriliikenteen osalta toivoisimme kansainvälistä sopimusta, jotta kilpailuvääristymätilanteilta vältyttäisiin. Nyt mielellään kääntyisin herra Santamaton puolen on komission edustajana tällä paikalla. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, Well, I've, uh... Niin, olen kuullut tässä yhtä ja toista, eh, johon myös komission tiedonannossa puututtiin. Joten täällä lienee eh, yhteisymmärrys monistakin asioista, joista täällä on tänään puhuttu. Kuulin muun muassa puhuttavan siitä, että monissa puheenvuoroissa tähdennettiin sitä, kuinka tärkeää on sisäistää ulkoiset kustannukset. Ja tämä asiahan on erityisen tärkeä asia, erityisen prominentti komission strategiassa, joka pyrkii kestävään ja vähähiiliseen kuljetukseen ja liikenteeseen. Tutkimus ja kehitys on sekin tärkeä seikka – kun tarkastelemme tätä komission tiedonantoa, niin siitähän löytyy jo otsikosta, mitä pidämme kolmena tärkeimpänä painopisteenä ja toiminta-alueena. Ensimmäinen on eri liikennemuotojen integrointi, yhdistäminen. Niiden tarkoitushan on antaa myös kannustimia liikenteen siirtämiseksi pois maanteiltä niin, että helpotetaan muiden liikennevälineiden suosimista, mutta tämä täytyy tehdä tavalla, joka todella helpottaa liikkuvuutta ja tarjoaa hyvän palvelun liikenteen käyttäjille. Toinen prioriteetti on teknologia Meillähän on erilaisia teknologioita, jotka ovat eri kehitysvaiheissaan. Olen kuullut täällä biopolttoaineisiin liittyvän äm, puheenvuoron. Sitähän voitaisiin hyödyntää esimerkiksi ilmailuliikenteessä, kun taas muut ratkaisut, ratkaisut saattavat olla vaikeampia. Täytäntöönpanna myös sähköautoille on tilaa ja muillekin ratkaisuja, jotka ovat ehkä hiukan kauempana vielä, mutta joita on syytä tutkiskella. Komission näkemys on se, että yleisesti ottaen meidän tulisi pitää yllä teknologista neutraaliutta samalla kun tarjoamme eri teknologioille niiden tarjoamia palveluita, esimerkiksi standardointia tai infrastruktuuri ja apua tai sellaisten teknologioiden edistämistä, jotka ovat vähemmän kehittyneitä. Sitten piirre, joka on myöskin erittäin relevantti tässä tiedonannossa, siitä ehkäpä kuultiin tänään vähemmän, mutta kyse on kuitenkin käyttäjistä. Tiedonannossa on termi käyttäjäystävällinen, mutta tämä on laajempi käsite, joka sisältää muun muassa tarpeen tarjota turvallista liikennettä, liikennemahdollisuuksia kuluttajille. Ja täytyy myös muuttaa käyttäytymistä, sitä tapaa, jolla liikennejärjestelmä toimii. Meidän täytyy pyrkiä tarjoamaan laadukkaita palveluita ja arvokkaita vaihtoehtoja käyttäjille. Tämä olisi ehkä parempi, paras mahdollisuus paras keino ottaa käyttöön muutoksia. Tässä ovat pääprioriteettimme. Ehkäpä yksi kommentti meri- ja ö, ilmailusektorista, jotka mainittiin täällä. Tietenkin komissio on sitä mieltä, että nämä kaksi liike, näiden kahden liikennesektorin tulisi myös tehdä osansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Nämä ovat aidosti kansainvälisiä sektoreita, altistuvat kansainväliselle kilpailulle. Meillähän on jatkuvasti riski siitä, että meriliikennettä ähm, ulkoistetaan, lippulaivoja ulkoistetaan ja tällä tavalla syntyy ehkäpä hiilivuotoja. Mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että näitä kahta sektoria niin ne täytyy ottaa huomioon ja siksi neuvotteluita kansainvälisellä areenallakin käydään. Ja kun me puhumme globaaleista ratkaisuista, niin viittamme markkinapohjaisiin instrumentteihin, kuten esimerkiksi päästökauppajärjestelmään tai polttoaineveroihin. No niin, tässäpä oli puheenvuoroni. Kiitos. Mamato. Kiitoksia. Tämä oli kovin kiintoisa keskustelu. Me tiedämme, että liikenne tulee kyllä kasvamaan Euroopan unionissa tulevina kymmenenä vuotena, ja tämä tulee johtamaan ylimääräisiin ongelmiin. Ja nyt poliitikkojen täytyy lieventää näitä kiinteisiä trendejä, ja pitää niitä silmällä. Siksi meillä onkin tämä uusi valkoinen kirja, ja komission tiedon annon osalta varmasti tässä valiokunnassa on laaja konsensus siitä, että meidän täytyy ottaa huomioon myös kansainvälinen kilpailu. Te mainitsitte jo tämän meriliikenteen ilmailun. Mehän olemme jo sisällyttäneet ilmailun ETSiin, eli päästökauppajärjestelmään. Ja nyt täytyy pohtia vielä meriliikennettä ja katsoa, voidaanko sekin sisällyttää päästökauppajärjestelmään. Liikkuvuuden vaatimus on kyllä ihan perustarve. Emme me voi vähentää liikkuvuutta, mutta voimme ohjata sitä oikeaan suuntaan. Mehän, meillähän on hyviä esimerkkejä siitä, miten eri modaaleja on tehty ympäristöystävällisimmiksi. Ja sitten on huonoja esimerkkejä kaupungeista, jotka ovat täysin jumittuneet auto, auton käyttöön. Sitten on olemassa tämä pohjois-etelä, pohjoisen ja etelän värinen ero. Myös jäsenvaltioiden kesken on eroja, on alueita, joissa liikennejärjestelmät ovat vetovoimaisempia, on erilaisia rajoituksia esimerkiksi käyttää autoa keskustoissa. Itse kävin hiljan Tukholmassa ja olin aika yllättynyt siitä, että teillä on julkisia pyörä pyörien pumppauspaikkoja, julkisia sellaisia. Eli jos polkupyörän renkaista ilmat poistuvat, niin pyörän voi pumpata. Tämä on aika hyvä esimerkki hyvästä käytänteestä. Alueiden komiteassa hän on myös edustusta kunnista ja alueista, niin siellä voitaisiin myös tällaisia hyviä käytänteitä vaihtaa. Meidän täytyy tarkastella julkista liikennettä paitsi kaupunkialueilla, myös maaseutualueilla. Niin. On tarkasteltava nuorten tilannetta ja myöskin vanhempana ikääntyvän väestön tilannetta ja mitkä olisivat sitten houkuttelevia ehdotuksia. Eroviinietti ja biopolttoaineet. Tässä nostettiin esille varsin hyviä ehdotuksia näiden osalta. Niin jos haluamme tukea raideliikennettä, niin e, tehtävää on kyllä vielä paljon tilanteen parantamiseksi Euroopassa. Teknologinen kehitys ei ole parhaalla mahdollisella tolalla. Ja Euroopan laajuinen raidepolitiikka ei ole toivotulla tasolla. Tässä pohjois-etelä käytävät mainittiin ja sitten pohjois-itä käytävät, mutta vastustus on valtavaa. Joskus se on valtion tasoista, eli valtion tahot monesti toimivat estona sille, että onnistuisimme luomaan kitkattoman hyvin toimivan raideliikenteen. Kun ajatellaan liikennettä vaikkapa Pohjoismaista Espanjaan, niin eh, kyllä eh, esteet ovat monenlaiset eh, ja myös vastakkaisessa suunnassa. Sama on toivottavasti seuraavalla kaudella tapahtuu jotain ihmeellistä, koska mm, monesti paljon puhutaan, mutta sitten käytännön tasolla ei tapahdu paljonkaan. No, meidänkin tulisi pitää huoli siitä, että tehdyistä päätöksistä myös pidetään kiinni, koska eh, nykyisellään puutteita on melko lailla. No niin, voin yhtyä moniin täällä esitetyistä näkemyksistä ja kommenteista ja toivonkin teiltä tarkistusehdotuksia. Takaraja on 9 joulukuuta tarkistusten osalta kello 12 keskipäivä. Eli toivon, että esitätte nämä kommenttinne tarkistusehdotuksissa, näin saadaan oikein hyvä lausunto aikaan. Eli Euroopan liikenne vuoteen 2020 ilman muuta tärkeä liikennekysymys, joka koskee myös terveyttä ja ympäristöä. No niin, Tähän voi sitten asian käsittelyn päättääkin, vai onko Rouva de Brynillä vielä jotain tärkeää sanottavaa? Don't know if it's a, uh, a translation problem I had. Niin, käännösongelma. Sanottiin, että 19. joulukuuta. Ei, kyllä se on 9. 9. December, 12 o'clock. 9. joulukuuta kello 12. Kiitoksia. Ja viimeinen kohta juontuu eilisestä, kohta numero viisi. Rospahin mietintö on kyseessä. pågøre det ganske kort. <laughs> Tak. Um, I oktober 19... Niin, kiitokset. Vuoden 90 lokakuussa EU allekirjoitti joidenkin jäsenmaiden ja äh, naapurimaiden kanssa sopimuksen, jolla Koiris-Atlantin rannakkojen saastumista estettäisiin. Sopimuksia on nykyisellään varsin monta. On olemassa Helsingin yleissopimus, on olemassa äh, Luonnin ja Pohjanmeren äh, saastumissopimukset. Tämän lisäksi myös Barcelonan sopimus tulee mainita silloin, kun puhutaan Välimeren kysymyksistä olemassa myös Portugalin, Espanjan, Ranskan, Marokon ja EUn vuoden 90 marraskuussa allekirjoittama Lissabonin sopimus, mutta kun Espanjan ja Marokon välillä aluevesi eh, riitaisuuksia on, eh, sopimus jäi allekirjoittamatta. Vuoden 2008 toukokuussa Espanja ja Marokko, eli todellakin monin vuosien kuluttua nämä maat onnistuivat sopimaan asiasta ja näin saatiin aikaan lisäpöytäkirja, jonka Portugali ja Ranska myös allekirjoittivat ja se on asia, jota tässä nyt kommentoidaan. Lissabonin sopimus käsittelee käytännön yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sen suhteen, mitä tapahtuu ja mitä tehdään silloin, jos suur saastumistilanteita tapahtuu rannikkoalueilla. Katsoisin, että nämä sopimustekstit on laadittu varsin mielekkäällä tavalla ja on korkea aika käytännössä ryhtyä tämän tyyppiseen yhteistyöhön. Tässä puhutaan alueesta Azoreilta alkaen Pohjois-Eurooppaan saakka. Meriliikennettä tällä merialueella on varsin paljon ja muutakin toimintaa. Aihe ja asia, jota ei ole kovinkaan laajasti vielä tarkasteltu, liittyy muovijätteen määrään merissä Tyynen valtameren alueella. Muovijätettä löytyy jo valtavat määrät ja myöskin nyt käsillä olevalla merialueella tämän roskan määrä on koko ajan lisääntymässä. Kiitos. Kiitos, tärkeä ja kuuma aihe varsinkin niille, jotka asuvat näillä alueilla, mutta myöskin kun ajatellaan merien omaa eliöstöä, asukkaistoa. Herra de, Roa de Bryn on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. One question. Yksi kysymys. Rosbach viittaa tässä erityisesti siihen, että Portugali ja Ranska ja muutkin ovat nyt allekirjoittaneet Saharaan liittyvän asiakirjan. Ehkäpä Saharan edustajille voitaisiin nyt tehdä, ehkä nyt voitaisiin tehdä selväksi, että myös Saharan edustajat olisivat hyväksyneet sen, mitä on pyritty tekemään ja allekirjoittamaan. Så vidt jeg ser ud af papirerne, ja, så er det, så er det accepteret Marokko. Niin, Marokko kyllä hyväksyi vuonna 2008 siis asiakirja allekirjoitettiin ja myös Marokko allekirjoitti. Eli kyllä, joudun, tai vastaan teille kyllä, kyllä Marokko suhtautui myönteisesti. Marokko, Niin, mutta ei Marokko tietysti kata koko aluetta. Ilmeisesti näillä ei sitten ole eh, omaa ääntä näissä kysymyksissä. Tämä Saharan alue on kiistanalaista, onko sillä oma ääni kansainvälisissä yhteyksissä. Ilmeisesti ei, koska valtiona sitä ei ole alle, eh, hyväksytty. No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Tarkistusten takaraja tässäkin 9. päivä joulukuuta kello 12. Ja sitten kohta 18 muut asiat. Tähänkään ei näytä olevan puheenvuoropyyntöä. Eli näin on saatu tämän vuoden viimeinen kokous päätökseen. Tapa mieleen tammikuun 25. päivä. Komissaari Kanisteen kuulemistilaisuus tuolloin todennäköisesti aiheena. Varmista vielä asian. Ovatko he silloin meidän vieraanamme. No niin, kokous on päättynyt. Toivottelen teille kaikille oikein mukavaa loppuvuotta.